Chers collègues, il y a... Hyvät kollegat, kaksi viikkoa sitten, kun täysistunnossa käytiin keskustelua, totesimme, että olemme huolissamme Syyrian dramaattisesta tilanteesta. Syyrialaiset kärsivät, heidät on otettu panttivangeiksi pelissä.